Aluksi tärkeä tiedotus. Ważne ogłoszenie do wszystkich państwa. Tärkeä tiedotus kaikille. Pyydän huomiota. Koleżanki i koledzy, Uruchomiamy dziś... Tänään Euroopan parlamentin rakennuksissa aloitamme virallisesti langattoman internetverkon, wifi-verkon tai wifi, voidaan myös lausua. Tämän ansiosta voitte käyttää internettiä kaikkialla Euroopan parlamentin rakennuksissa. Voitte käyttää tabletteja, sylitietokoneita, smartphoneja, älypuhelimia. Signaali on käytössä ei pelkästään täysistuntosalissa. Valiokunta, valiokuntien kokoussaleissa, vaan ihan yleisissäkin tiloissa kaikkialla. Niin, että käytännössä kaikkialla, missä olette, voitte käyttää internettiä langattomasti. Tämä on suuri muutos siinä tavassa, miten, minkälaista on ajankäyttö Euroopan parlamentissa. Chciałbym przy tej okazji podziękować i... Tässä yhteydessä haluaisin onnitella ja kiittää ITEC-pääosaston tiimiä ja varapuhemies Rainer Wielandia, joka tässä istuu vieressäni, joka on valvonut tätä ja lyönyt le- oman leimansa tähän tärkeään projektiin. Uruchomienie, uruchomienie Wi-Fi. Wi-Fi-verkon aloittaminen on yksi monista innovaatioista, jotka olemme ottaneet käyttöön tänä vuonna. Haluaisin muistuttaa, että ITEC-pääosasto sekä varapuhemies ovat saattaneet jäsenten käyttöön IP-luettelon sähköisen äänestysjärjestelmän täysistuntosalissa ja valiokunnissa – sitten komitea 84AM, Europal Mobile-järjestelmän sekä IPEX-nettisivuston. Kuten näette, meillä on monia saavutuksia, jotka helpottavat työtämme, ja joten vielä kerran onnittelut pääosastolle ja kaikille sen työntekijöille, kaikille yksiköille tässä organisaation osassa parlamenttia sekä kollega Viilandille. Se